tarkoitus äh, meidän esitellä äh, niinkin pian kuin huhtikuussa. Kiitos. Kiitos komissaari de Gucht. Meillä on kaksi päätöslauselmaehdotusta, jotka teille on annettu tiedoksi ja huomenna niistä on äänestys kello 12. Keskustelu on päättynyt ja kokous täysistunto jatkuu huomenna 10.3. kello 9. Ja te, teillä on esityslista, jonka saa myöskin parlamentin sivuilta